viesti komissiolle. Tätä kautta pyydetään hain suojelun vahvistamista. Kiitoksia. Grazie. Passiamo ora alle votazioni. Le votat- Kiitoksia. Sitten äänestämme. Äänestyksiä on aika paljon, joten pyydän, että keskitytte. Esityslistan mukaisesti aloitamme äänestyksen yksinkertaisen menettelyn mukaisesti edustaja Paljadelin mietinnöstä koskien kulttuuri perintötunnusta. Euroopassa nyt äänestämme tästä mietinnöstä nimenhuottoäänestyksessä. Äänestys alkaa. otatu tutti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. kuusi ääntä. 497 puolesta, 18 vastaan, 41 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Seuraavana edustaja Pakin mietintö. Sveitsin osallistuminen nuorisotoimintaohjelmaan Youth in Action ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan. Äänestämme puolesta, vastaan, tyhjiä, hyväksytty, onnittelut esittelijälle. Seuraavana edustaja Saajerin mietintö koskien sitä, kuinka jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöön panovallan käyttöä. Nyt käsittelemme asetusehdotuksen 25 tarkistusta juurivaliokunnalta niistä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana äänestämme tarkistus 18 kuudessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 19 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus. Tarkistus 28, niin siitä yksi osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 29 raukeaa. Seuraavaksi johdantokappaleen 14 jälkeen tarkistus 31 on vedetty pois. Nyt äänestämme komission ehdotuksesta näin muutettuna. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotuksesta nimeen huutoäänestyksessä. Äänestys alkaa ja päättyy. 589 ääntä, 567 puolesta, 4 vastaan. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavana äänestämme edustajan Andre Kienen mietinnöstä vuosittainen ihmisoikeusraportti 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka. Tarkastelemme päätöslauselman ehdotusta. Tarkistus 10, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Kaksi neljä viisi puolesta, kolme neljä kahdeksan vastaan, yksi tyhjä. Hylätty. Tarkistus 11. Nimen huuto äänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. kaksi puolesta, 282 vastaan, 9 tyhjää, hyväksytty. Kohta 54, edustaja Hauit, Hetkinen. Täällä on virhe. Puhemies pahoittelee. Äänestämme tarkistuksesta 12. Nimen huuto Äänestys alkaa. Ja päättyy. kolmekymmentäkahdeksan puolesta, seitsemän vastaan. Hetkinen. 138 puolesta, 457 vastaan. Edustaja Silvestris. Puhemies, täällä jotkut jäsenet e- ehdottavat, että sanotte, sanottaisiin ainoastaan hyväksytty tai hylätty sen sijaan, että ilmoitettaisiin myös nämä kaikki luvut. Nyt on torstai-iltapäivä. Tätä monet jäsenet toivoisivat. Tätä täällä huudellaan. Äh, respinto. Tarkistus on hylätty. Edustaja Hauit. Suullinen tarkistus. Olkaa hyvä. Uh, no, tässä oli tarkoitus. Tämä ei ole ristiriitainen, ei ole ristiriitainen asia muiden budjettisten ryhmien kanssa. Tioni. Vastalauseita? Ei ole. Äänestämme siis tästä suullisesta Tarkistuksesta kohtaan 54. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 2 ja 5 identtiset nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. Tarkistus kolme, nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Näyttää olevan hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 8. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Olkaa hyvä. Danke, Frau Präsidentin. Nur weil das in unserer Abstimmungsliste... Kiitos puheenjohtajasta. Vaikka tätä ei merkitty äänestyslistaa, niin toisessa osassa ja seuraavassakin pyydetään äänestystä vapain, siis kädet on vapaina äänestyksessä. Kiitoksia. Tarkistus 25. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 115 raukeaa. Tarkistus 13. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 14. Nimenhuuto äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Nimenhuuto äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Sitten kaksi suullista tarkistusta. Edustaja Lockbeeler ehdottaa suullista tarkistusta tarkistukseen seitsemän. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Puhemies, tässä on kaksi lisästä tähän tekstiin, jossa sanotaan, että henkilöt yksilöt, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusliikkumista, kuten kidutuksesta, sensuroinnista, raiskauksesta ja, ja teloituksesta Iranissa. Qualcuno che si oppone. Vastustaako tätä joku? Ei, hyvä. Sitten edustaja Andrikienen suullinen tarkistus, tarkistuksen seitsemän. Olkaa hyvä. Madam Chair. Kiitoksia, rouva puhemies. Meillä on suullinen tarkistus tarkistuksen seitsemän ja kehottaa komissiota laatimaan listan niistä, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusloukkauksista, kuten kidutus, sensuuri, raiskaus ja eh, teloitukset Iranissa erityisesti vuoden 2009 vaalien jälkeen, ja että se harkitsisi sanktioiden asettamista heille omaisuuden jäädyttämisen ja matkustuskieltojen muodossa. Ci sono obiezioni? Onko vastalauseita? Ei. Äänestämme tarkistuksesta seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta 140 ja on rakennellen suullinen tarkistus, olkaa hyvä. Thank you. Eh. Kiitos. Eh, koska on tapahtunut myönteistäkin kehitystä Venäjällä, niin haluaisimme esittää muuttaa tämän lauseen, jossa sanotaan, että kehottaa, että tähän mennessä kaikki strat- mielenosoitukset on kielletty viranomaisten luvalla. Ehdotus on, että korvataan sana toistaiseksi sanalla lokakuu 21. Pone Vastustaako tätä joku? Ei, joten äänestämme suullisesta tarkistuksesta kohtaan 140 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 9. huuto, Äänestys alkaa. Votazione è chiusa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjiä. Näyttää siltä, että se on hylätty. Tarkistus 17 nimen huutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Seuraavana tarkistus 18 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 20 nimen huutoäänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tar- Nyt äänestämme koko ehdotuksesta näin muutettuna puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavana äänestämme edustaja Arlakin mietinnöstä Afganistania koskeva uusi strategia. Äänestämme ehdotuksesta kohta kaksi, kohta kohdalta. Nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kohta neljä nimenhuuto äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 13. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta 30. Kill Nielsen, suullinen tarkistus, olkaa hyvä. Madame la Présidente, pour notre groupe, il Puhemies, ryhmällemme on kyse siitä, että muutetaan ensimmäinen sana vi- viimeisestä lauseessa tai kohdassa 30. Welcome-sana vaihdetaan sanalla not. Niin. Onko vastalauseita? Ei ole. Kohta 30 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 30, kohta 37, kohta kohdalta nimenhuuto äänestyksessä ensimmäinen osa, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa ensimmä... Kohta 40. Kohta kohdalta kolme osaa. Nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty kolmasosa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kohtaan 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 44, nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kohta 52, kohta kohdalta. Nimenhuutoäänestys, ensimmäinen äänestys. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Toinen osa äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 53. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kohta 53 kuusi kohta kohdalta kaksi, jossa nimenhuutoäänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 66. Arlakki ehdottaa suullista tarkistusta. Olkaa hyvä. Olen keskustellut muiden poliittisten ryhmien kanssa ja ehdotankin tekstin muuttumista kohdassa 66 seuraavasti toteaa äh, äh, Pakistanin äh, tiedustelupalvelun palvelun sekaantumisen varmistaen sen, että Pakistankin saa tyydyttävän osuuden mistä tahansa rauhan ponnistelusta. Bene, ci sono obiezioni. Onko vastalauseita? Non ci sono 40 deputati. Ei löydy 40 jäsentä, joten tarkistamme suullisesta, ää, äh, äänestämme tar- suullisesta tarkistuksesta äänet puolesta. Vastaan nimen huuto äänestys. Äh, pahoittelen. Täällä ei ollut 40 jäsentä, jotka vastustivat, joten äänestämme tarkistuksesta äänet puolesta. Niin minulle ilmoitetaan, että kyseessä on nimenhuutoäänestys, joten äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 67 nimenhuutoäänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Tarkist, kohta 71 Arlaki ehdottaa suullista tarkistusta kolmanteen osaan. Olkaa hyvä. I propose to change... Ehdotan, että koko kolmasosa muutetaan, kohdassa yksi muutetaan seuraavaksi. seuraavaksi ja sen varmistamiseksi, että miehittämättömät lentokoneet, erityisjoukot ja paikalliset miliisit, jotka vastustavat Talibanin johtajia, että näitä käytetään kenraali Petreuksen määräysten mukana, että noudatetaan nollatoleranssia kaikkia siviiliuhreja silmällä pitäen. Ci sono obiezioni? Onko vastalauseita? Äänestämme siis kohdasta 71, neljä kohtaa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Alderyhmä ehdottaa, että neljäs kohta, osa kohdassa 71 muutettaisiin uudeksi kohdaksi 71a. Onko että Ei ole. Äänestämme siis kohdasta 72 nimen niin huuto. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Seitsemän, kohta 73 nimen niin huutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 81 nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 88 nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 89 kohta kohdalta Nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa al- äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 93 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy Hyväksytty. Johdantosan kappale G, kohta kohdalta, äänestys ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale M, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma ehdotus kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavana äänestämme pysyvän kriisimekanismin perustamisesta euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta kolme, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä näyttää hylätyltä. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Hetkinen. Täällä on tekninen täsmennys. Edustaja Sanchez, olkaa hyvä. No, non c'è questa precisazione. Sì, presidenta. Niin, puhemies. Tarkistuksen toisena tekijänä täällä missä on MME, pitäisi olla MEE e kautta FME. Hyvää joulua kaikille. Bene, grazie. Chi a favore? Kiitoksia puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus yksi on vedetty pois. Kohta yhdeksän, kohta kohdalta. Nimenhuutoäänestys ensimmäinen osa, ei vaan ensimmäinen osa normaaliäänestyksen puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Edustaja Jyys ehdottaa suullista tarkistusta tarkistukseen 12. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies haluaisin ottaisi tämän esityksen, joka on sosialisten, EPP ja liberaalien puolesta kehottaa neuvostoa antamaan tarvittavat poliittiset signaalit komission tutkimukselle tulevasta Eurobond-järjestelmästä määrittelemään tärkeästä tarkasti ehdot, joissa tällaista järjestelmää voitaisiin hyödyllisesti käyttää kaikissa osallistusjäsenvaltioissa ja koko euroalueella. Tämä on yhteinen esitys, joka poistetaan. Onko vastalauseita? Äänestämme siis tarkistuksesta 12 nimeen huutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Kohta kohdalta. Nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kohta 19 kohta kohdalta, eh, nimenhuutoäänestys äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 20 nimenhuutoäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale C, kohta kohdalta nimenhuutoäänestys, ensimmäinen osa ei ole nimenhuutoäänestyksessä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Johdantosakappale G. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Nyt äänestämme ja tarkistamme toinen osa, tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Pyydän teitä nostamaan käteenne kunnolla ylös. Nyt äänestämme kokonaisuudessaan päätöslauselman esityksestä nimenhuuta äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty onnittelut esittelijälle. Seuraavana äänestämme kuudesta päätöslauselman esityksestä koskien norsunluurannikon tilannetta. Käsittelemme kuuden poliittisen ryhmän esityksiä. Meitä ei ole tarkistuksia. Äänestämme yhteisestä päätöslauselman esityksestä kokonaisuudessa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana äänestämme neljästä munivien kanojen hyvinvointia koskevasta esityksestä. kuusi poliittista ryhmää on tehnyt esityksen tarkistus yksi on vedetty pois. Äänest puolesta, ei hetkinen, puhemies pahoittelee. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Seuraavana kohta yksi, kohta kohdalta Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Nimenhuutoäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kohta kahdeksana, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kohta yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjiä epäselvä. Tarkistamme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Pyydän teitä nostamaan kätenne kunnolla ylös. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kohta 14. Erillisäänestys. Äänet puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme, koska ette nosta ennen kunnolla. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Johdantokappale F puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Nyt äänestämme kokonaisuudessaan päätöslausumaesityksestä esityksestä. Nimeen huutoäänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty onnittelut. Ja hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille sitten äänestysselitykset.